<laughs> Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Ich bitte nicht so laut zu sprechen. Älkää puhuko niin kovaäänisesti, jotta voin jatkaa nukkumistani kaikessa rauhassa. <laughs> Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Nyt on vuorossa esityslistan kohta 13. Herra Dajon, olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Mietintö, josta pitäisi äänettää tänään Tarantimietintö yhteisestä ulkoturvallisuuspolitiikasta ja sen roolista kriisitilanteissa ja luonnonkatastrofeissa, joka tulee meidän alavaliokunnasta, turva, turvallisuusalivaliokunnasta. Jostakin tarkistuksista käydään ilmeisesti vielä neuvotteluja, ja ehdotan, että lykkäämme tämän mietinnön äänestystä tässä valiokunnassa. Well, actually, itse asiassa on totta se, mitä edustaja Danjon sanoi, mutta me hiukan, me hiukan myöhään saimme nämä asiakirjat johtuen pitkistä neuvotteluista. Normaalisti minä aina kannatan sitä, että pidämme kiinni aikatauluistamme, koska yleensä me emme mielestäni etene kovinkaan nopeasti, mutta tässä tapauksessa tarvitsemme uskonpa, että lykkäys antaisi EPPlle myös mahdollisuuden päästä vähän lähemmäksi tätä alkuperäistä ideaa. Kiitoksia. Was die EVP machen wird. Se, mitä EPP tekee, tulee tekemään, en pysty arvioimaan noin puheenjohtajan ominaisuudessa. Mutta näen, että yksituumaisuutta vallitsee. Näin ollen tämä kohta siirretään myöhemmäksi, siis kohta 15. Kiitos. Sitten Janakuun mietintö rahasta. Rova Janaku, onko Kuka edustaa Janakuuta täällä? Who is? Wer vertritt von Kuka edustaa Rojana Kuuta täällä kokouksessa? Hmm? Frau Janaku kommt. Rova Janaku tulee hieman myöhässä. Ehdotan, että, että otetaan sitten ensiksi äh, Brandnerin mietintö. Sopiiko teille? Hyvä. Rova Brandner, onko teillä lausuttavaa? Ei, kiitoksia. Aloitamme eh, sitten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta. Se on esittelijältä ja tässä on esitetty kompromissia. Ja voidaan käydä sitä tästä ja kompromissista yhdessä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 ja, mal Schluss. Der Bericht ist angenommen. Hyväksytty 57 puolesta yksi, vast, yksi tyhjää kaksi vastaan. Onnittelut Rova Brandnerille. Sitten on vuorossa, palaamme siis kohtaan 13. Janaku is on paikalla, eli voimme antaa palaa. Haluaako Robert lausua jotakin ennen kuin äänestämme? Haluatteko sanoa jotain? Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω Kiitoksia. Haluaisin vain huomauttaa, että tarkistuksessa neljä on pyydetty erillistä äänestystä. Minä en vastusta sitä, Meillä on neljä kompromissitarkistusta ja kaksi suullista tarkistusta. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Tämähän voi mennä sitten nopeammin. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sitten seitsemän, jos on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Se on luultavasti hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. 12. Äänestys alkaa. Der. Eine Abstimmung dafür von Frau Holgeland. An für. Ja, für. Ja. Die Abstimmung ist Äänestys päättyy 16.46 hyväksytty. Ää, äh, hylätty tarkoitan. Sitten 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tämä, tämä koko, sitten äänestämme koko paketista koneellisesti, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 59, 4, yksi tyhjä, hyväksytty. Onnettelut. Ja tällä tavalla esittelijä valmistelema työ on saatu päätöksiin. Sitten vuodessa kohta 16 esittelijä Kristina Ojuland on, tässä on kysymys Magnitskin, tapa, Magnitskin tapauksesta, viisumirajoituksista. Rova Ajuland. haluatteko lausua jotakin ennen kuin lähdemme äänestämään? Ei. Äänestämme. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 tarkistus 10 ja minun sanamuotoilu. Ja kiinnostavan keskustelun jälkeen Ojulantin kanssa ja sosialistien neuvonantajan kanssa meillä käy kompromissitarkistus. Siksi ehdottaisin tarkistusta suullisena. Ja tällä hetkellä, tässä lukee rohkaisee neuvostoa omaksumaan koherentia proaktiivisen kannan muihin vakaviin Venäjällä tapahtuviin ihmisoikeusrikkomuksiin, hyvin dokumentoituihin lähentyviin it- ja itsenäisten lähteiden po- pohjalta sekä vakuuttavan näytön pohjalta, ottaen myös samanlaisia rajoittavia keinoja rikkomusten tekijöitä kohtaan viimeisen, viime käden toimenpiteenä. Piste. Das ist nicht der Fall, dann... Ei ole. Näin ollen tarkistuksesta 10 äänestetään tässä muodossa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Va- vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten koneäänestys tästä koko suosituksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 62 puolesta kaksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut Rova Jylandille. Sitten on vuorossa Kohta 17. Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus. Tässä on vain yksi tarkistus Rova Lunatsikilta. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tämä koko lausunto kokonaisuudessaan koneäänestys lausunnosta alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Ja päättyy. puolesta, yhdeksän vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. Onnittelut herra Salafrankalle. So, wir kommen... No niin, sitten on vuorossa Kohta 18 esityslistalla digitaalinen vapauden strategia EUn ulkopolitiikassa. Rova Schaake, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, uh, uh, before we start uh, to listen to the Puheenjohtaja, ennen esitystä haluaisin ilmaista yllätykseni Meillä ei ollut mitään mahdollisuutta vielä keskustella tästä asiasta. Tänään meillä on aina mahdollisuus keskustella. Esittelijä. Tässä välissä on kaikenlaista keskustelua käyty. Mutta poliittisella ryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta ilmaista poliittisia mielipiteitä. Ymmärrän, että aika on kortilla, mutta ihan rehellisesti. Jos jonain päivänä huomaamme, että joku uusi, uusi suurlähettiläs tapetaan internet-elokuvan vuoksi. Sitten me yllätämme, miksi tärkeä internet on tärkeä jokapäiväisessä elämässä. Herätetään me joskus käymme vakavaa keskustelua siitä, mitä internet on ja minkälaisia uhkia mahdollisuuksia se luo ulkopolitiikalle. Hyvä kollega, nyt koska emme ole äänestäneet tästä mietinnöstä, niin meillä on enemmän aikaa. Voimme keskustella siis pitempään tästä kuin niin kuin äskeinen äänestys rupeaa niin nopeasti, voimme keskustella nyt tästä asiasta pitempään, kun oli aika, on enemmän, me, meillä on enemmän aikaa, koska Tarandin pitkästä mietinnöstä ei äänestetty äsken. Meillä on, meillä on, meillä on puoli tuntia lisäaikaa ja sitä voidaan käyttää keskusteluun. Okei. Okay. Frau Schake. Rova Schake. Puhukaapa lyhyesti, jotta herra Sivitsille jää enemmän aikaa. With pleasure, President. Um... Mielelläni, puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, että meillä on mahdollisuus keskustella tästä ensimmäisestä mietintäluonnoksesta koskee digitaalisen vapauden strategiaa EUn ulkopolitiikassa. Samanaikaisesti meillä on myös mietintö, joka käsittelee nimenomaan turvallisuus- ja puolustuskysymyksiä, kyberturvallisuutta, kyberpuolustusta. Sitä valmistellaan nyt SEDE-valiokunnassa. Herra puheenjohtaja, ehkä te voisitte sammuttaa mikrofoninne. Kiitoksia. Ja siksipä tämän mietinnön painopiste on ennemminkin kaupassa, äh, ihmisoikeuksissa ja kehityksissä, siis muissa ulkosuhteiden aloissa. tämä ensimmäinen mietintöluonnos on tehty yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa. Haluaisin kiittää heitä siitä, mutta äh, olen saanut tähän myös pano, äh, ehdotuksia eri kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä, sidosryhmiltä, ihmisoikeuksien puolustajilta, joiden täytyy käsitellä tätä tilannetta paikan päällä. Nämä ihmiset tulivat Valko-Venäjältä, Bahrainista mm, ja monista muista maista. Ja tällä strategialla yritetään sekä katsoa mahdollisuuksia ja haasteita, joita meillä on EU:ssa ottaen huomioon uuden tieto- ja viestintäteknologian laaja merkitys ihmisille ympäri maailmaa ja kuinka tämä pitäisi ottaa huomioon politiikassa. Ja tässä yritetään nyt sitten antaa konkreettisia suosituksia siitä, miten tieto- ja viestintäteknologian käyttö voidaan valtavirtaistaa ulko- suhteissa. Ensinnäkin myönteiset asiat. Teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että ihmiset ympäri maailmaa voivat saada paremmin tietoa, ilmaista itseään paremmin. Se on muuttanut lehdistön vapautta ja me olemme eh, nähneet eh, mm, nyt useita ihmisoikeusrikkomuksia sen takia, että ne eh, voidaan dokumentoida ja julkaista netissä ei vain ihmisoikeuksille, tämä ei ole vain ihmisoikeuksille tärkeää, vaan myös kehitykselle ja talouskehitykselle tämä on tärkeää. Toisaalta huomaamme, että tätä teknologiaa käytetään myös ihmisten sortamiseen ja liiketoimintaedellysten vaikeuttamiseen kolmansissa maissa. Yhä enemmän on massasensuuria, massavalvontaa ja yksittäisten ihmisten vainoa sitä kautta, millaisia sähköposteja he lähettävät, millaisia puheluja he puhuvat. Ja siksi meidän täytyy tunnustaa myös teknologioiden merkitys ihmisoikeuksien puitteissa, jotta voimme varmistaa, että tämä on paremminkin hyvä voima, joka edistää kehitystä ja taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, eikä tästä tule ennemminkin uhka näille ihmisille. Tässä mietinnössä on erilaisia lukuja, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, kauppaa, mm, internetin hallintoa, se on myöskin erittäin tärkeä asia meillä on tässä konkreettisia suosituksia sen suhteen, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voimme varmistaa, että löydämme oikean tasapainon. Esimerkiksi kun on kyse kaupasta, on vielä sellaisia teknologioita, joita viedään Euroopan unionista maihin, joissa ei ole oikeusvaltioperiaate vallalla ja jossa tiedämme, että näitä teknologioita käytetään Mm, mielipiteen vapauden loukkaamiseen ja ihmisoikeuksien rikkomusten edistämiseen. Meidän täytyy nyt varmistaa, että saamme enemmän avoimuutta liiketoimintaan, tehdä parempaa yhteistyötä yritysten kanssa, antaa suosituksia, mitä tulee yritysten yhteiskuntavastuuseen ja niin poispäin. Tämä on tärkeää myös kauppasopimustemme yhteydessä. Teknologioilla on sielläkin yhä tärkeämpi rooli. Sitten internetin hallinnasta. Tähän mennessä internet on kehittynyt vapaasti mm, kuten vapaa organismi, ja ei ole ollut kovinkaan paljon sääntöjä tai määräyksiä. Ja tämä on nyt johtanut siihen, että meillä on tällainen monenkeskinen hallintotapa. Internet, jossa yritykset, kuluttajat, käyttäjät, kansalaisyhteiskunta ja hallitukset tekevät yhteistyötä, jotta internetistä tulisi tällainen julkinen tila ja samanaikaisesti markkinapaikka. Samanaikaisesti on joitakin foorumeita, YK, kansainvälinen televiestintäunioni, ja kansainvälinen televiestintäliitto ja muut, jos ne EU on lähettänyt valtuuskuntia, jossa käsitellään tärkeitä kysymyksiä. On valtioita, jotka yrittävät valvoa kansalaisiaan enemmän, jotka yrittävät vahvistaa massasensuuria ja on tarpeen, että EU käyttää taloudellista ja poliittista painoarvoaan tällaisten kehitysten pysäyttämiseksi, joten tässä on muutamia konkreettisia suosituksia. kun meillä nyt on tämä hieno mahdollisuus käydä keskustelua tänään, päätänkin puheenvuoroni tähän ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluan vain sanoa, että meillä Euroopan parlamentin jäseninä on tärkeä vastuu ja mahdollisuus nyt vaikuttaa ensimmäiseen EUn digitaalisen vapauden strategian ulkopolitiikassa. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy myös paremmin ymmärtää näiden teknologioiden merkitystä ja roolia. Ja jos joku haluaisi saada lisää tietoa asiantuntijoilta, niin että he voivat tehdä parempia tarkituksia, niin mielelläni autan heitä, mutta toivottavasti voimme jatkaa tätä hyvää prosessia, jota on viety eteenpäin sidosryhmien ja varjoesittelijöiden kesken yhteistyön hengessä, jotta tästä tulee relevantti strategia, jota ulkosuhdehallinto, kauppakomissaari ja hänen palveluyksikkönsä voivat käyttää niin, että meillä on otetaan huomioon digitaaliset teknologiat kaupassa, ulkopolitiikassa, kehityspolitiikassa ja muussa. Kiitoksia. Kiitoksia mietinnöstä. Rasiewicz. Dziękuję bardzo. E, chcę wyrazić najpierw e, podziw dla e, skutecznych Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan ilmaista ihailuni puhe, puheenjohtajalle, joka reagoi näin nopeasti minun nimi ja antoi hän, minulle mahdollisuuden keskustella tästä asiasta. Äh, jälleen herra Brock osoitti, ettei ole mikään sattuma, että hän on puheenjohtajana tässä valiokunnassa. No niin. No itse asiaan. Joka päivä osoittaa meille, miten internet on tullut osaksi todellisuutta – ei ole, se ei ole enää mitenkään valikoitu eksoottinen osa meidän tilaamme ja aluettamme. Se on alue ja paikka, jossa asioita tapahtuu, jotka vaikuttavat joka päivä sen elämäämme. Meillä on ongelma tämän kanssa. Ainakin se on minun mielipiteeni. Niin, että me olemme jääneet jälkeen keskusteluissamme tästä kehityksestä. Me iloisesti katselimme arabikevettä teknologian ansiosta, joka mahdollisti sen, että, me, että ihmiset pystyivät järjestäytymään. Ja tällä päivä, tänä päivänä ole meitä kausistuttaa se sellainen seikka, että yksittäinen elokuva, elokuva internetissä johtaa diplomaattia salamurhiin. Tämä on, tässä on kysymyksessä yritys. Tämä ei ole mikään ratkaisuyritys, mutta tässä, tässä on yrittäisi keskustella siitä, millä tavalla, miten paljon vapautta me tarvitsemme, miten paljon sääntelyä tarvitaan. Sääntelystähän kärsii osittain myös vapaus. Meidän täytyy vastata avainkysymyksiin. Kenen pitäisi valvoa e, e, internettiä ja kenen pitäisi luoda tämä sääntely. Ja keskustelu on osoittanut, että, että tämä on osa julkista elämää, ihmiset pystyvät organisoitumaan, järjestäytymään ja keskustelemaan. Ei ole kysymys pelkästään sääntelystä, joka käsittelee kauppaa tai jotain muuta. On kysymys sääntelystä, joka koskee miljoonien ihmisten elämää ja heidän vapauttaa. Miksi tämä vapaus on niin kova juttu? Tänä päivänä olemme yrittäneet tavallaan petkuttaa omia kansalaisiamme. Esimerkiksi me yritämme esittää tämän aktan ikään kuin kauppasopimuksessa samaan aikaan internetin käyttäjien vapautta rajoitetaan. Ja tästä meidän yrityksemme kärsivät myös. Niinpä minä todellakin kunnioitan <clears throat> esittelijää Rochakea, koska hän on todella tehnyt paljon työtä tämän eteen aloittaakseen keskustelun, julkisen keskustelun, koska ilman julkista avointa keskustelua tämä, tästä tulee tyhjä kirjain, tyhjä laki, pelkästään sanoja paperilla ja ihmiset syyttämät meitä sitten siitä, että me yritämme säädellä, säädellä heidän elämäänsä ja, estää, ja vaikeuttaa heidän osa, osanottonsa. Nyt muutama kommentti, vaikkakaan vielä syvällistä keskustelua ei ole vielä käyty, mutta minulla on muutama kommentti tästä mietintöluonnoksesta. luonnoksesta. Neljä lukua alkavat. Ensinnäkin on ihmisoikeudet. Sehän on perustavanlaatuinen asia. Ihmisoikeudet, niiden pitäisi olla ensimmäisenä aina kun me puhumme asetuksista tai sääntelystä internetin suhteen. Me ehdotamme, että kuka tahansa, joka haluaa käyttää tai uutta teknologiaa kyberavaruudessa, niin sen pitäisi olla velvollinen tutk- selvittämään, tekemään vaikutusanalyysi uusista teknologiasta, miten se vaikuttaa ihmisoikeuksiin. Ja puhun teknologiasta, joka mahdollistaa ihmisten kirjeiden jäljittämistä. Me haluamme tietää, mitä, mistä tässä tällaisessa teknologiassa on kysymys. Me haluamme tietää yksityiskohdista. Toisekseen kohta 32, jossa sanotaan, että tämä pitäisi sisällyttää kaikkiin EUn ohjelmiin ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Minä olin esittelijänä Euroopan naapuruspolitiikka-asioissa. Ja voidaan todeta, meitä on muutama asia, jossa voidaan, jossa voidaan ottaa tämä Internet internet-seikkaisille. Tämä voisi olla hyödyllistä meidän yhteisten tavoitteidemme kannalta. Sitten viimeinen kommenttini, jonka haluan esitellä tämän mietinnön osalta, on avoin keskustelu. Meidän täytyy tietää, että internetin käyttäjät ovat meidän liittolaisiamme ja he ovat meidän liittolaisiamme jos me puhumme heille, jos me päätämme järjestää yleisen julkisen keskustelun tänä päivänä, tilanne internetin suhteen on samantyyppinen kuin 1800-luvun maantieliikenteessä. Kaikki olivat tyytyväisiä, koska pystyttiin matkustamaan paikasta A paikkaan B, kunnes kaksi autoa törmäsi toisiinsa. Ja sitten otettiin käyttöön sääntelyä maantieliikenteessä. Totta kai nämä tämä sääntely tietyllä tavalla rajoittaa matkustamisen vapautta, mutta se on välttämätöntä turvallisuuden kannalta. Tässä valiokunnassa ja koko EU:ssa meidän täytyy tehdä samanlaisia juttuja internetin suhteen. Kiitos. 15 Puheenjohtaja, 15 vuotta sitten minä auttoin ottamaan käyttöön kannattavia tietokoneita sellaisen maan vuoristossa, jossa kansalaiset olivat sorrettuja. Tämä maa on nyt vapaa Itä-Timor. Ja, ja viime viikonloppuna oli mielenostuksessa, jossa oli miljoona ihmistä vastustamassa EUn tyhmää politiikkaa, joka tappaa maamme. En epäile internetin voimaa. Tätä mielenostusta ei mikään puolue tai ammattiyhdistysliike kutsunut kasaan vain neljä kansalaista netissä. Tämä on siis voimakas, vahva työkalu. Olen kollegan kanssa samaa mieltä, että tämä on vähän kuin tieverkoston luominen 1800-luvulla tai sähkö. Kysymys on, kuten tässä on oikein todettu, kysymys on internetin hallinnasta. Ja tässä tarvitaan EUta, ei ainoastaan jäsenvaltiota, yksikseen. Tämä on ihan sama kuin rahoitusjärjestelmän suhteen. Tarvitaan hallintoa. Ja mietinnässä on erittäin tärkeitä tekijöitä, kuten e- e- että nämä EU-periaatteet saadaan yritysten sosiaaliseen vastuuseen mukaan ja kaikenlaisia toimia, joita ei voi välttää, jos halutaan estää väärikästykset, rikollisuutta, terrorismia, lapsipornografiaa, ikääntyneiden hyväksikäyttöä. En ole samaa mieltä, että tämä on syy, miksi äskettäin diplomaatteja tapettiin. Heidät tapettiin eri syistä eri vaiheissa. He olivat demagogisia johtajia, koska demagogiset kansanjohtajat saivat väkeä liikkeelle. Tällaista tapahtuu näin siksi, että olemme maapalloistuneessa maailmassa. Ulkopolitiikan alueella kaikkien EU-politiikkojen täytyy toimia ennakoivasti. Ei ainoastaan tukien sortavien hallitusten uhreja, ihmisoikeuspuolusta ja vaan meidän täytyy toimia vastavoimana käyttäen aktiivista politiikkaa, joka rohkaisee tiedotusvälineiden leviämistä. Ja meidän täytyy vastustaa Teknologia, joka pyrkii mielipiteen vapautta tuhkaisemaan, mitä tapahtuu monissa paikoin maailmaa. Tätä ei tarvitse internetin hallinnon lisäksi. Hallinnossa tietysti täytyy ottaa huomioon teolliset tekijänoikeudet. Muuten meidän luovan työntekijät, kulttuurin luojat joutuvat pahaan pulaan.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 ymmärtää paremmin, olla paremmin kuulolla, kun keskustelemme digitaalista vapauksista. Kuitenkin esitteli aivan oikein sanoi, kuinka tärkeää digitaalisen teknologian merkitys on ihmisoikeuksiin ja siihen, kuinka ne voivat te- toimia, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. E, ihmisoikeuksien edistäminen kyberavaruudessa ja e, median vapaus, näihinkin teknologioilla on vaikutus. Olemme nähneet useita esimerkkejä tästä valiokunnassa tai täysistunnoissa, jotka osoittavat, että tietyissä maissa, joissa on ongelmia demokratian kanssa, niin perinteinen sanomalehti ei pysty ehkä, sitä ei pystytä ehkä julkaisemaan, mutta se pystytään julkaisemaan internetissä ulkopuolella maan ulkopuolella ja tällä tavoin se saavuttaa ainakin osan lukijakunnastaan. Haluaisin vielä puhua esimerkiksi Facebookin erityisroolista, kun arabikevät alkoi. Ne, jotka halusivat muutosta Egyptissä, järjestäytyvät Facebookissa. Eräs palkintomme saajista Asman Mashoff oli äh, yksi näistä tämän protestin järjestäjistä. Euroopan parlamentti antoi hänelle äh, Saharovin palkinnon ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää internet ja uudet teknologiat ovat äh, erilaisille liikkeille, koska ilman tällaista tiedotusta Tahirin aukio Egyptissä tai Tunisian muutokset eivät olisi olleet mahdollisia. Tämä teknologiat mahdollistavat myös sen, että luodaan virtuaalinen verkosto eh, niiden ihmisten kesken, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, jotka haluavat eh, välittää itselleen tärkeitä ajatuksia. Ja viimeinen asia. Internetoperaattorit ovat yrityksiä ja parlamentissa ne käydään rinnakkaista keskustelua yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Kuinka voidaan luoda uskottavuutta yrityksille näin vaikeassa aiheessa, kuten internetissä? Kuinka ne voivat ottaa vastuuta silloin, kun on myös uhkia liittyvät siihen, mitä edustaja Gomez juuri äsken mainitsi. Uhkia, eh, jotka liittyvät esimerkiksi lapsipornografiaan tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jota myöskin edistetään internetissä. Joten miten voitaisiin saavuttaa maksimivapaus sellaisissa asioissa, joissa se on tarpeen ja kuinka toisaalta voidaan ottaa käyttöön säädöksiä, joiden avulla voidaan korjata sellaista tietoa, jolla on kielteinen vaikutus yhteiskuntaan. Kiitoksia. luulen, että tämä aihe on sellainen, aihe on sellainen, jota meidän täytyy todella syvällisesti käsitellä. Ainakin tällaisen käsityksen sain tästä edellisestä puheenvuorosta. En itsekään tiedä, miten tasapaino tässä asiassa löytyisi. Meille vapaus on, on erittäin tärkeä väline. Internetiä täytyy voida käyttää maissa, joissa muuten vapautta on rajoitettu. Se on tärkeä kohta ja sellainen määritelmä, joka muistakin syistä mahdollistaa rajoitukset, niin tietyt hallinnot käyttäisivät tätä erityisesti siten, että kriittiset äänenpainot jäisivät ulkopuolelle. Ja internetin suuri etu on se, että sitä voidaan käyttää tiedonvälitykseen rajat ylittävällä, rajat ylittävällä tavalla. Toisaalta on tietenkin niin, että vapaus, internetin vapaus ja mielipiteen mielipiteen vapaus eivät saa vaikuttaa siten, että muutama idiootti sitten käyttää internettiä ja sytyttää maailmanpalon. Tällainen tietoisesti provosoiden, koska ei siitä syystä, että, että ne haluat välittää jonkun taideteoksen, vaikka vaan yksinkertaisesti synnyttävät vihaa kansojen ja alueiden välillä poliittisiin tarkoitusperiin. Ja se, miten tässä saadaan tavallaan muotoiltua juridisesti tällaisen eriyttämisen väline tehokkaalla tavalla. Tämä on varmasti se avainkysymys. Ei minullakaan ole tähän vastausta, miten tällainen voidaan tehdä. Minusta, kun tätä pohditaan, mitä, sitä, mitä voidaan tehdä, aina silloin, kun keksitään jotakin uutta, niin silloin etunsa ja haittansa ja se, miten, miten tästä saadaan niin järkevä tasapaino aikaa, niin se on se kysymys. En tiedä, tuleeko mit, tässä keskustelussa mitään mieleen tältä osin, mutta, mutta tällaista mietintöä ei saa noin nopeasti vaan paketoiden, vaan meidän täytyy keskustella myös asiantuntijoiden kanssa tästä. Ei pelkästään teknisten asiantuntijoiden kanssa, vaan sellaisten asiantuntijoiden kanssa, joilla on yhteyksiä arvomaailmaan ja juridiikkaan Tämä on tällainen jännitekenttä, jossa meidän täytyy pohtia. Minusta tämä olisi hyvin tärkeä asia meille. Siksi Siviski on oikein, että meidän täytyy ottaa enemmän aikaa tämän tyyppiselle keskustelulle, koska todellakin tämä on, niin kuin näemme, niin kuin tämä Mohammed-filmin kanssa äh, osalta, niin tämä, tämä on myös tärkeä ulkopoliittinen väline, niin huonossa, hyvässä kuin huonossakin. Siksi tuen teitä, edustaja Sivits, että että, että kyllä on hyvä, että te painette päällä, että teemme tämän työmme mahdollisimman hyvin. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ruva esittelijä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan sanojanne liittyen mielipiteenvapauden merkityksen meille kaikille. Samanaikaisesti meidän täytyy olla tarkkoja niin, että nämä äskettäiset tapahtumat eivät hallitse paljon laajempaa keskustelua. Ne, jotka lisätietoa haluaisivat, heille kertoisin, että meillä on, meillä on ollut Afetissa jo kolme työpajaa, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, kauppaa, diplomatiaa ja näiden tapahtumien pöytäkirjat ja mahdollisesti videot voivat olla hyödyllisiä hyödyllisiä. On ihmisiä, jotka voivat asettaa tämän keskustelun laajempaan yhteyteen kokemuksesta, eli ihmisoikeuspuolustajat, teknologia-alan ihmiset ja niin poispäin. Eli haluaisin kiittää kaikkia, jotka ottavat osaa tähän keskusteluun. Ja pari reaktiota nyt. Meillä on nyt mahdollisuus miettiä, minkälainen politiikka on relevanttia, miten me voimme valtavirtaista ja virtaviivaista teknologian kaikissa toimissa, miten EUn ihmisoikeusedustaja voi käyttää teknologiaa ihmisoikeuksien vahvistamiseksi, estää niiden rajoittamista. Miten voimme antaa painoa tälle Cruisin ja Ashtonin ei-verkosta irrottamisen strategia, no disconnect strategia. Tätä strategiaa voi parantaa, vaikka se on kannatettava. Ihmisoikeusarvio on erittäin tärkeää tutkimus- ja kehitystyössä ja uusien teknologioiden suhteen. Mutta täytyy ajatella teknologian käyttökontekstia. Jos ajatellaan Facebookia teknologisena formina ja muita sosiaalisia medioita, nämä ovat tärkeä keinoilla ihmiset luovat yhteyksiä, kokoontuvat verkossa, etsivät informaatiota. Egyptissä se toimii jo osittain formina jossa saattaa ihmisiä Syyriassa – Facebookissa ja muussa mediassa jaettu informaatio. Sitä kerättiin sitten valvontateknologiaan kautta ja tunkeutumisteknologioiden kautta, ja sitä käytettiin ihmisoikeuspuolustajia ja toisin ajattelijoita vastaan. Eli on tärkeää sitä teknologiaa oikeaan kontekstiin. Ja pitää, täytyy pitää huolta, että tasapaino notkahtaa vapaan internetin puolelle. Ja te, teknologiakaupassa joukkosensuuri on Kiinassa kiinnostavaa. Se ei estä ainoastaan yritysten toimintaa. Se rajoittaa ihmisoikeuksia, mikä on tärkeää. Kehityspolitiikan suhteen, kuten Rova Gomez mainitsi, ihmisillä on paljon mahdollisuuksia päästä esimerkiksi erittäin halpoihin tablettitietokoneisiin, jotka voivat edistää koulutusta – ja ihmiset voivat käsitellä tabu-asioita, kuten naisten oikeuksia tai lisääntymisoikeuksia, terveyteen liittyviä oikeuksia. Tämä on myöskin helpottanut sitä, kun kansalaiset seuraavat vaaleja ja raportoivat. Lopuksi internetin hallinto ei pidä ylisäädellä. Yritysten kasvava rooli osoittaa, että kykenemme tähän yksin, emme kykene tähän yksin, täytyy te- toimia yhteistyössä. Voin ilokseni sanoa, että aina ei tarvita uusia lakeja. Joskus meillä on niitä liikaa. Mutta meidän pitäisi, ja me voimme, soveltaa lakeja, joita meillä on ihmisoikeuksien alueella, kilpailulainsäädäntöä, transparenssia, vastuuvelvollisuuslainsäädäntöä, myös uuteen teknologiaan, ja siellä meillä on paljon maaperää voitettavana. Odotan avoimen keskustelun jatkuvan paitsi varjoesittelijöiden kanssa ja muiden kiinnostuneiden jäsenten kanssa, myös käyttäjien kanssa, kuluttajien kanssa, muiden sidosryhmien ja yritysten kanssa. Ja näin me olemme tehneet erittäin yhteistyöhenkisesti. Muistutan kollegoja, että kaikki huolenaiheenne kyberturvallisuudesta ja puolustuksesta – on paras ottaa CD-valiokunnassa Tunta kellammin mietinnön yhteydessä, ettei tässä tule päällekkäisyyksiä, vaan niin, että nämä mietinnöt täydentäisivät toisiaan. Kiitos. No niin, sitten vuorossa seuraava esitystyön kohta. Tämä kohta on suljetuin ovin. Siitä syystä pyydänkin kaikkia niitä, joilla on nyt vapaata. Pyytäisin teitä poistumaan salista. Luulenpa, että tämä koskee lähinnä takariviä ja takarivin istujia. Ovatko siellä takana istuvat, oletteko te oikeutettuja olemaan suljettuin ovin pidettyissä, pidetyssä kokouksessa. Wir haben jetzt, uh, Meillä on nyt keskustelu uuden Jemenin uuden suurlähettilään kanssa, tai Jemenissä toivon uuden suurlähettilään kanssa, rouva Mushaid, pyydän teitä siirtymään tänne eteen.